So, ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen die Plätze ein. Pyytäisin kaikkia kollegoita, kollegoita istumaan. Bitte überprüfen Sie auch, ob die Abstimmungskarten da sind. Pyytäisin myös varmistamaan, että teillä on äänestyskortit. Äänestyskortit. Ist zu laut. So, wir haben heute ein... Meillä on tänään äänestys. Maraton edessämme. Kuuletteko kaikki ja ymmärrätte, mitä puhun? Doch. Ist nur noch bisschen, bisschen laut. Wir stimmen jetzt. Nyt ensimmäisenä lähdemme äänestämään vastustamia sestä terveysväittämien osalta. Tänään aamulla käytiin keskustelua ja kollega Karl Schlüter ja kollega Renate Sommer ovat yhdessä pyytäneet, että äänestyslistaa muutettaisiin niin, että äänestetään eri ryhmissä. Y- ymmärtäisin, että ehdotus on kaikilla ryhmillä käytössä. Vastustaako joku tätä menettelyä? Ich sehe es nicht der Fall. En näe kenenkään vastustavan, joten näin äänestetään. Ensimmäinen ryhmä. Koneäänestys ehdottaisin. Äänestys alkaa. Chris? Voisitko täsmentää? Sanoit, että äänestä, otamme ensimmäisen ryhmän. Puhutko äh, tästä Citation nelosesta? Der Block. Okay. Wir schließen noch. Me, suljen äänestyksen vielä kerran ja selitän vielä toisen kerran. Ensimmäisessä ryhmässä on johdantonsa viitteet neljästä kahdeksaan ja sitten johdantonsa kappaleet B-stä h ei vaan ihin. korjaa ja kolmantena ryhmänä kohdat kolme ja neljä. Ja sitten loppuäänestys. Onko muita kysymyksiä? Tämä melko nopeasti esitettiin tänään, no siksi kysyin varmuudeksi. Nyt ensimmäisestä ryhmästä äänestys alkaa. Koneäänestys. Odotan vielä. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ensimmäinen osio hylätty. Nyt toinen ryhmä, johdantason kappaleet B-stä I-hin. Kone äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty myös ja sitten kolmas osio, kohdat kolme ja neljä, koneäänestyksenä myös. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Myös ylättyy. Nyt loppuäänestys. Näin muutettuna äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. mit 28 puolesta 27 vastaan yksi tyhjä hyväksytty. Good. Niin, no, yes. Es ist klar, dass im Plenum Selvä, että täysistunnossa lokakuun ykkösessä äänestetään ja siellä tarvitaan määräenemmistö. Seuraavaksi seuraava äänestys. Vastustaminen, usean kollegan ehdottama vastustaminen, se liittyy liha- vai valmisteiden tarkastuksiin 82 artiklan 2 kohdan mukaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 42 puolesta 18 vastaan kaksi tyhjää hyväksytty. Tässä yksinkertaisimmat harjoitukset tällä kertaa. Ja nyt äänestysmaraton. Rod Berendin mietinnöstä. Los geht's, und zwar en bloc. Nyt 22222321 yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 224, 225 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 22 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvää tarkistetaan. 228 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Meillä on yksi asia D ja sen liikaa. Eine Kollegin oder Kollege muss die Karte. Jetzt stimmt's. Täsmääkö tämä nyt? Äänestys päättyy. 38-26 hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 230 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty Imko 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 vedetty pois 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 243 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää epäselvä tulos toisesta osasta. Äänestetään koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 244 ja 245 identtisinä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 18 raukeaa 246 ja Imko 19 puolesta vastaan tyhjää. Äänestetään koneäänestyksenä. 246 ja Imko 19 koneäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Konsolidoitu kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Äänestetään koneäänestyksenä 252. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta 22 vastaan. 255 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 253 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 256 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Äänestetään koneäänestyksenä. 258 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 259 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 261 puolesta vastaan epäselvä tulos tarkistetaan koneäänestyksenä 261. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Imko 23 puolesta vastaan vain 15 kollega osallistui tähän. Äänestetään koneäänestyksenä IMKO 23 koneäänestys. Voitko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Aivan selvästi hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjää käsittääkseni myös hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 25. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. IMKO 24 raukeaa näin. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Koneäänestys. 29 koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 264 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 No tarkistetaan. 263 koneäänestystarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 265 266 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 267 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 268 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 269 ja IMKO 26 puolesta vastaan tyhjää koneäänestys. 269 ja IMKO 26 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 270 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Empl 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 282 puolesta vastaan tyhjää. Koneäänestys 282 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 200 83, 84, Empel 16 ja 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 285 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty 286 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty 287 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 297, 298, M plus 17, IMK 34 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistettava koneäänestyksenä, kun puolet vain osallistuu äänestyksiin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 299 ja 300 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 307 ja IMKO 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 308 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 313 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten hyppäämme tarkistukseen 322 puolesta. Vastaan Koneen äänestys. 322 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 323 raukeaa, samoin kuin IMKO 39, joten 326 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 328 puolesta vastaan tyhjään hylätty hylätty. 327 ja IMKO 41. Kolme osaa. Ensimmäinen osa. Anne no puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. Toinen osa. Tai tarkistetaan. Ensimmäinen osa. 327 IMKO 41 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty hylätty. Vain sitä yrittää. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 329 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 330 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 331 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 332 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 333 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 334 puolesta vastaan tyhjää. tarkistetaanko ne äänestyksenä. Äänestys alkaa, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy hyväksytty. 340 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 336 puolesta vastaan tyhjää. Käsittääkseni hyväksytty, en ole ihan varma, joten tarkistetaan. Koneäänestys tarkistamme tarkistuksen 336. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 300. Mikään seuraavaksi on 341 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana 376. 376 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 377 vastaan tyhjää epäselvä tulos. 377 koneäänestystarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 378 on vedetty pois. 379 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32, 33 ja niin eteenpäin kaikki raukeavat. Sivulle 23 minulla. Kompromissi kahdeksan seuraavaksi. Löysivätkö kaikki puolesta? Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme Richard Seberiin 428 puolesta. Vastaan. Richard Seber haluaa, että tarkistamme tämän 426 Tämä hylätty 426 seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 427 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 425 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 429, 430 ja IMKO 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 431 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Tarkistetaan äänestyksenä 431, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 432, Imko 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 58 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvä tulos, Tarkistetaanko ne äänestys? Ovatko kaikki äänestäneet? Kanslyter mukaan lukien. Hyväksytty. Superhyväksytty. Imko 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 435 raukeaa. 439 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 440 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 441 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 442 puolesta vastaan tyhjää. En näe. Äänestetään koneäänestyksenä 442 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 443 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 444 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Imko 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 446, 447 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 445 raukea 448 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 450 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 450. Tarkistetaan koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Imko 65 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 451 puolesta vastaan tyhjää. Vaikea nähdä. Koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 452 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 492, 493 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 508 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 509 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 526 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 527 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 528 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 529 raukeaa 530 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 531 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 ja 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 535 535 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 537 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 538 puolesta vastaan tyhjää. Lätty Empl 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 539 raukeaa, konsolidoitu 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 541 ja IMKO 79 puolesta. Vielä kerran. Seuraavana 541 ja IMKO 79. Löysivätkö kaikki? Puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Mistään 44 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 ja Inko 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 547, 548, 549, IMKO 81 puolesta vastaan tyhjää. Äänestetään vielä koneäänestyksenä. Tarkistetaan koneellisesti, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. IMKO 82 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 550, 551 ja IMKO 83 puolesta vastaan ja hyväksytty. 552 raukeaa. 555 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme 599 tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää. 600 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 602 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 603 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 604 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 605 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 606 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Kostaa seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toiveistanne IMKO 95 tarkistetaan. Koneäänestyksellä ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Konsolidoitu 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty 608 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 82 puolesta vastaan tyhjää. En tiedä tarkkaan. Tarkistetaan koneäänestyksellä, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 36 puolesta 31 vastaan hyväksytty. 610 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 611 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 613 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 615 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 616 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 617 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 619 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 620 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 622 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 imko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 629 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Imko 107 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 630 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kone äänestys 630 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 60 puolesta 7 vastaan. Selkeä tulos 631 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty IMKO 108 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 654 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 633 634 666 pitkä lista yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty Empl 22 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 663 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 667 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 679 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 680 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 681 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 682 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 683 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 684 695 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 696 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 697 puolesta vastaan tyhjää. Ei selvä tulos. 697. Tarkistetaan koneen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 698 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 699 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 700 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 701 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 704 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 710. Rebekka Taylor puolesta vastaan tyhjää hylätty. 739 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvä tulos, äänestys 739, vaikka kaikki äänestäneet. Neljä puuttuu, kolme, kaksi, yksi, nolla. Hyväksytty. 740 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Imko 127 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 741 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 742 puolesta raukeaa. 109. Seuroista äänestetään puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 747 puolesta vastaan ja hylätty. 748 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 749 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 750 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 751, 754, niistä ei tarvitse äänestää. 752 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvä tulos 752. Tarkistetaan koneäänestyksellä, vaikka kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 755 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Empl 23 puolesta vastaan tyhjää. Hy- hylätty. 756 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 758 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Konsolidoitu 28 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 759 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 760 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 761 imko 130 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 763 767 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 131, Imko 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 765 raukea. Empro 24 puolesta ei. Empro 24 liittyy tuohon. Seuraavana siis 762 puolesta Vielä kerran. 762, näin minulle sanotaan, muut raukeavat puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 769 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Empl 27 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Empl 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 770 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 771-777 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 700 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Embl 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 780, 797 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Embl 31 puolesta vastaan tyhjää Epäselvä tulos. Empl 31 tarkistetaan, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 34 puolesta 28 vastaan hyväksytty. 782 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 783 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 784 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 785 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 786 puolesta vastaan tyhjää hylätty Empl 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty Empl 33 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan Empl 33 Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 787 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 788, 790 identtisinä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 791 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ample 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 794 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 795 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Imko 135 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavana tarkistus 136 puolesta. Vastaan tyhjää epäselvä tulos. Tarkistetaan koneäänestys 136, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä 839-844 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten toinen ryhmä, IMKO 137, IMKO 140 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 845 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 846, IMKO 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 847 puolesta vastaan ja hylätty. Yhtenä ryhmänä 850, 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana Anja Weisgerber, Holger Kramer, 849 puolesta vastaan tyhjä Epäselvä tulos. Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Imko 2 ja 159 puolesta vastaan tyhjää. 160 puolesta vastaan ja hylätty. Tarkistetaan 160. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Empul kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 848 viiva imko 142 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestys. Vaikka kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 853, 855 puolesta vastaan äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 856 raukeaa. 140, 857 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 859 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 859 koneäänestys. Vaikka kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. 860 ja IMKO 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 861 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 862 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 863 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 864 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 865 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 866 raukeaa. Seuraavat myös. 871 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 871 koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 872 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 873 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 874 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 875 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 876 ja 889 asti yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 878 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 881 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 882 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yhtenä ryhmänä 883-887 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 890 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 892 raukeaa 895 puolesta vastaan tyhjää Monet eivät äänestäneet. Tarkistetaan koneäänestys 895. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Imko 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 897 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 898 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 100. Tuoko raukea? Ei. Imko 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty 144 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty IMKO 152 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 145 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 901 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 902 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 903 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty konsolidoitu 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 146 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 147 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Empl 1, hyvä 11 puolesta vastaan ja hyväksytty 148 puolesta vastaan tyhjä Epäselvä tulos, koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan Kolmannes tässä äänesti mukana, eli koneäänestys, tarkistus kaksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 151 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 156 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 157 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 158 kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Koneäänestys 158 toinen osa. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 Inko 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 16. äänestys, Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty 200 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 201 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 206 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 207. Imko 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 Imko 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestys 216. Tarkistetaan koneellisesti, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty 218 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 219 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 220 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 220. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyy. Tar- katsotaan vielä 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ensimmäinen loppuäänestys, koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 52 puolesta 12 vastaan kolme tyhjää. Loppuäänestys puolesta tai oikeastaan äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 52 puolesta, 12 vastaan kolme tyhjää. Sydämelliset onnittelut Dagmar und Berend. Und herzlichen Dank auch ans Kiitokset myös sihteeristölle. Tiedän, miten kauan tätä äänestysluettelua viilattiin. Ja työstettiin kaikkien ryhmien myötävaikutuksella, eikä se ollut yksity, kovinkaan yksinkertaisesti, joten kiitos kaikille asian myötävaikuttaneille. Moment, jetzt noch nicht weggehen. Es geht weiter. Und zwar mit. Jatketaan mietinnöllä. 26 puolesta. Puolesta. Vastaan. Hyvä. Hyväksytty. Yksi, 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Ei ollut selvä. 13 sähköisesti Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten jatkuu tarkistus 12 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Tämän tarkistamme. 12. Toinen osa koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14. Neljässä osassa. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan Tyhjä hyväksytty neljäsosa puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 112 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 113. Ja 6. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 6 puolesta vastaan. Ei kun se olikin siinä jo mukana. 115 no, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää. Ei selvä. 117 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 116 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Pitäisikö pitää tauko? Vain viisi äänesti. 116 koneellisesti. Tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Imko 8 puolesta vastaan. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Imko 9 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 kohta kohdalta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 120 toinen osa toiveista koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Imko 10 puolesta vastaan. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 ja IMK 11 raukeavat. Sata puolesta vastaan hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjä hylätty. IMK 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhtenä ryhmänä 22-23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 on seuraava puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti 131. Tarkistetaan koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 136 puolesta vastaan ei ole selvä. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Päättyy. Hyväksytty. Imko 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan hylätty. 138. Ei kun se raukeaa. Sitten jatkuu 29. Koska enko 18 ja 17 hyväksyttiin, se vuoksi raukeaa. eli seuraava 29. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan, tarkistetaan 29 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Vihreät oli enemmän. Konsolidoitu 4a puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Konsolidoitu 4b raukeaa 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty, 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 32, 151 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selvä. Tarkistetaan koneellisesti. 32 plus 151 koneellisesti ovat kaikki äänestyneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. IMKO 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 23 raukeaa. 152 ja Imko 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 ja Imko 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 762 puolesta Tarkistetaan koneellisesti. Eli ongelma on se, että pitäisi osallistua äänestykseen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Niin, katsotaan, katsotaan. Hyväksytty. Karoli on ollut jo kaksi kertaa oikeassa tänään. Puolesta vastaan hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hyväksytty. Ei. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta 171. 171 puolesta vastaan hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137, ei kun sori, 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38, niin mitä? Tarkistetaan. 37 tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 38. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83. Selvä. Vielä kerran. Koneellinen tarkistus. 38 puolesta, äh, siis ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja 183 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Yhtenä ryhmänä IMKO 31 ja IMKO 32 puolesta vastaan tyhjää. Ei selvä. IMKO 31-32 koneellisesti tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. On hyväksytty. Sitten 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eikö hyväksytty, sori, hyväksytty. Imko 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189, IMKO 35. Toivottiinko tarkistusta? Tarkistetaan. IMKO 33. Ovatko kaikki äänestäneet? Neljä vielä puuttuu. Kolme. Äänestys päättyy. On hyväksytty.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 Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219, 202, ei kun ensin 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23706 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, IMKO 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, IMKO 46 puolesta vastaan hyväksytty, hyväksytty, Empel 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, konsolidoitu 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 259 puolesta vastaan. Tarkist... 259 koneellinen tarkistus. ovat kaikki äänestäneet? Äänestyskone käyntiin. 250, mutta kaikki äänestäneet. Hyväksytty. 260, 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää myöskin hyväksytty. Tarkistetaan 41. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Liian nopeasti. Vielä kerran. 41. Tarkistus koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Imko 47 puolesta. Vastaan. Eli hylätty Imko 48 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 266 puolesta vastaan tyhjää. Ei selvä. 266. Koreellinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten menee eteenpäin. Toivotaan tarkistusta. 42. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Musta-vihreällä enemmistöllä. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 276 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 278 puolesta vastaan tyhjää ei selvä. 278 koneellinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta, 31 vastaan, eli hyväksytty. 45, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa raukeaa. Neljäkymmentäkuusi puolesta vastaan hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 283 puolesta vastaan hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 ja 285 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 ja 25 yhdessä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Konsolidoitu 28 puolesta vastaan. Tämän tarkistamme koneellisesti konsolidoitu 28. Koneellinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty Imko, 56 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Imko 57 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 298 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Imko 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Puheenjohtaja Korja 299 puolesta vastaan. Hyväksytty. 300 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 301 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Onko 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 IMKO 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO 62 kahdesosa osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 317 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 318 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. 331 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 332 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 333 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 334 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 335 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 336 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 337 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 338 puolesta vastaan tyhjää, ei selvä. Tarkistetaan 338. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 340 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 342 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 345 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 346 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjä on ei selvä. Äänestetään koneellisesti 62. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 347 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 348 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta. Tarkistetaan nyt mieluummin. 348 tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta, 30 vastaan hyväksytty. 64 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa koneellisesti. 64. Koneellinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. On hyväksytty. 349 puolesta. Vastaan. Ei kun raukeaa. Aivan niin. Eli jatkuu IMKO 77 puolesta. Vastaan tyhjää Hylättyy. 65 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 350 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 351 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 352 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 353 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Empel 15 puolesta vastaan hyväksytty. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 355 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ah, hylätty. 356 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 357 puolesta vastaan tyhjää, ei selvä. 357, koneellinen tarkistus, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 358 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 78 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 359 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 382 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 385 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 ja 69 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 386 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 387 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 raukeaa 388 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 389 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 82 ensimmäinen osa. Imko 82 toinen osa vain puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 390 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 391 puolesta vastaan hylätty. 392 puolesta vastaan hylätty. 393 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 394 puolesta vastaan hyväksytty. 395 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 396 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 397 puolesta vastaan tyhjää on. Tarkistetaan koneellisesti 397 koneellinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jos Puhelinsoittaminen häiritsee, niin keskeytetään istuntovälillä. Kompromissi 13. Ei kun kompromissi 3, puheenjohtaja Kori puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 398 ja 399 puolesta vastaan hylätty. Imko 85, 86, 87 ja 88 puolesta vastaan hyväksytty. Imko 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 91 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Empel 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 80 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 82 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 84 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. Empel 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 raukeaa, Empel 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Empel 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Empel 7 puolesta vastaan hyväksytty 104, 105 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 109 raukeaa ja olemme loppuäänestyksessä. Ensimmäinen niistä olkaa hyvä. Äänestys alkaa kuten aina koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 57 puolesta, ei, ei ääniä, 8 tyhjää. Eli toinen, sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 57 puolesta, ei vasta ääniä, 7 tyhjää. Sydämelliset onnittelut Petra Liese. Und auch nochmal vielen, vielen Dank an Nora aus dem Sieg. Ja Noralle Suuret kiitokset sihteeristöstä. Tiedän montako tuntia ja päivää siellä tähän asiaan on mennyt. Kyllä se kannatti, kun sitä lykättiin kerran. Ja sitten täysistuntoon. Äh, wird, lieber Peter Liese. Peter Liese? Lieber Peter Liese, sonst machen wir das ohne dich hier. Peter Liese, jatkammeko nyt? ilman sinua. Toivotanko mandaattia? Ei, puheenjohtaja taitaa tietää tämän, kuten Dagmar Behrentinkin mietinnön yhteydessä haluamme vielä äänestyttää paremman mietinnön esiin täysistunnossa. Kiitos paljon tuesta, kiitos paljon kaikille, jotka ovat tehneet niin kovasti työtä. Kiitos. dank. Kiitos paljon, asia selvä. Arvo Berend. Dagmar Roth Berend haluaa käyttää vielä puheenjohtaja. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä oli kovaa työtä, eikä kaikille mitenkään helppoa. Olen hyvin kiitollinen varjoesittelijöille. Tämä oli pitkä tie kuljettavaksi. Ja tiedän, että täysistunnon alla varmasti meidän on vielä tehtävä yhteistyötä. Minä olen pyrkinyt tekemään oman osuuteni kompromisseissa ja haluaisin tehdä osuuteni myös niin, etten pyydä mandaattia tänään, vaan äänestetään ensin täysistunnossa ja sitten jatketaan neuvotteluita. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon Dagmar Berend. Ja vielä kerran oikein suur kiitokset kaikille, jotka osallistuvat tähän työhön. Und die Fraktionsmitarbeiter sind natürlich damit in... Tietenkin ryhmien työntekijät mukaan lukien, mitä neuvotteluihin tulee. So viel Zeit muss sein. Sen verran aikaa täytyy löytyä. Also nochmal, nochmal vielen Dank an alle, an die Assistenten. Kiitos kaikille assistenteille, ryhmille, työntekijöille ryhmissä, jotka ovat käyttäneet tähän monia monia tunteja, että tämä äänestysluettelo saatiin laadittua. Sitä hänen tee täällä yksin, vaikka se vaikutelma saattaisi tullakin. Tämän tekevät sihteeristön kanssa ryhmän työntekijät yhdessä. Hyvä, hyvä. Sitten jatketaan. Kohdasta 13. Tässä esittelijä on kollega Rossi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 107 puolesta vastaan. Hyväksytty 109 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu kaksi. Puolesta vastaan tyhjää. Tästä äänestetään vielä koneellisesti. Konsolidoitu kaksi. Koneellinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy nyt. 42 puolesta 17 vastaan selvästi hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää ei selvä. Tarkistetaan 132 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 133 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 raukeaa, 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan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 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu kolme puolesta vastaan tyhjää. Ja tämä tarkistetaan koneellisesti. Koneellinen tarkistus konsolidoitu kolme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää. Ei selvä. Äänestetään koneellisesti 159. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 160 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 166. Anteeksi, niin, kun puheenjohtaja korjaa 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 olisi seuraava puolesta. Ei kun anteeksi, täytyy vähän selvittää ensin, mitä äänestetään. 174 muss abgestimmt werden. 174 on. Siitä täytyy äänestää puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 175 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 176 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 192 puolesta vastaan hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjä, Ei selvä. 193 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää ei selvä. Äänestä, äh, tarkistetaan koneellisesti. 197 ovat kaikki äänestäneet. Äänestö päättyy. Hyvät. Konsolidoitu neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi raukeaa. Nyt täytyy just erätä. Ei. 199 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten raukeaa ja mennään eteenpäin. 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 puolesta vastaan niin hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää ei ole selvä. 211 koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 228 puolesta vastaan hylätty. 229 puolesta vastaan hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 231 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. einmal zu Protokoll. Wir haben gerade... Pöytäkirjaan 232. Siitä äänestettiin vahingossa, sitä ei olisi pitänyt äänestää, sitä olisi tarvinnut äänestää, koska 230 hyväksyttiin. Tällainen virhe nyt kävi. Kaksisataakolmekymmentäkuusi sillä mennään eteenpäin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän raukea eli kymmenen puolesta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 No, onko selvä? Vielä kerran, 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää Tämän tarkistamme. 54 koneellinen tarkistus. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistetaan 58 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tullaan suullinen tarkistus yksi kohtaan, tai johon liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Miksi ei ole tässä ryhmääänestystä tai yhteen ryhmääänestystä? 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää. Tämän tarkistamme. 90 tarkistetaan koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 25 vastaan, hyväksytty. 92 puolesta. Pitäisikö 90-100 yhtenä ryhmänä? Miksi esittelijä viisaudessaan ei ole tätä sopinut varjoistelujen kanssa? Eli tässä nyt sitten 92 ja siitä 100 asti yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää. Näin muuro on hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Viisikymmentäkahdeksan puolesta. Kaikki tyytyväisiä. Näin muodon hyväksytty. Onnittelut grazie Presidente, un grazie va a relatori Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän sataprosenttisesta sitoutumuksestaan ja myöskin kiitokset sihteeristölle. Vielen dank. Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin liittää omat kiitokseni tuohon mukaan. Ja nyt jatketaan kollega Karin Kadenbachin mietintö. Meillä on aikaa vielä puoli seitsemän jonkun verran, joten jatketaan. Ovatko kaikki valmiina? Äänestyslistat käsillä. Regi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Empu yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan tyhjää. Epäselvä tulos. Tarkistetaan koneäänestys 22, vaikka kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Regi 4 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Empel 10 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty Empel 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 26 puolesta. Tarkistetaan. Empu 11. Näin on pyydetty. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta 18 vastaan. Suuri enemmistö puolesta siis 26 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty tarkistetaan. 26, hän on pyydetty. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 32 puolesta vastaan tyhjää. En näe selvästi, tarkistetaanko ne äänestys alkaa, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Regi 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Embol 2 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 35 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 36 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty Empl 3 puolesta vastaan tyhjää, hylätty Empl 4 puolesta vastaan tyhjää, hylätty Empl 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Empl 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 37 puolesta vastaan tyhjää, hylätty Empl 12 puolesta vastaan tyhjää,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 hyväksytty. Regi 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää Epäselvä tulos tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. 47. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Empol 8 puolesta vastaan hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Empol 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Empel 9 ja Regi 11 identtiset puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää, hylätty niinkö? Vielä kerran 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää Epäselvä tulos tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylähty 55 puolesta vastaan tyhjää. Hylähty 56 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 60 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 61 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 62 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 63 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 64 puolesta vastaan tyhjää, Epäselvä tulos tarkistetaan. 64 koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 66 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 67 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 68 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 69 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 71 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 70 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty Empel 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty Empel 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty Empel 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty empo 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 73 puolesta vastaan tyhjää, hylätty empo 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty empo 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissipaketti C1 puolesta vastaan tyhjää tyhjää hyväksytty. Seuraavana 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty, eikö niin hylätty. 81 puolesta tarkistetaan regi 5 vielä selkeästi hyväksytty ilman, että näin tässä tulosta äänestys päättyy. Tämä liittyy valikoneeseen jotenkin. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan kuitenkin 81 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää. Ei selvä. Tulos tarkistetaan. 84. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty regi 10 puolesta vastaan tyhjää. Ei selvä tulos. Tarkistetaan koneellisesti regi 10. Äänestys alkaa, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Regi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan ei selvä tulos, kun liberaalit, kolme liberaalia eivät enää äänestä mukana tarkistetaan. 87 vielä kertaalleen. 87 wird überprüft. 87 tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Numero viisi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 hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emple A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää, hylätty Empl E puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty yhtenä ryhmänä kahdesta kymmenestä 21, minä näin vain näitä rivejä nyt, no 21 puolesta vastaan hyväksytty Empl B puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Empl C puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Empel D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel, joiden tasan viite yksi, ei vaan kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Ja näin päästiin loppuun. Koneäänestys loppuäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 47 puolesta, kolme vastaan. Ei tyhjiä. Sydämelliset onnittelut Karin Kadenbachille. So, 2 Stunden 20 Minuten. Die Meille yeah. vähän aikaa. Kiitän kollegoita, jotka ovat jaksaneet täällä loppuun asti äänestyksissä ja nyt jatketaan esityslistan kohdasta 15. Odotetaan ihan hetkinen. Tietenkin saatte mielellänne jäädä tänne, mutta pyydän niitä, jotka lähtevät salista poistumaan. Me jatkamme minuutin kuluttua. So, ich glaube, jetzt hatten alle Kollegen... No niin, minusta tuntuu, että kaikilla kollegoilla oli nyt mahdollisuus istuttua jälleen paikoilleen tai lähteä salista. Pyytäisin siis, että saamme rauhan palaamaan tänne kokoussaliin. Wir haben jetzt das Thema Bergbauverfahren Meillä on nyt syanidin perustuva kaivostekniikka esityslistalla tässä kohdin keskustelu komission edustajien kanssa. Banki pyysi tätä kysymystä esityslistalle, mutta antaisin ensin komissiolle mahdollisuuden johdatella aiheeseen ja sitten kollegat, jotka haluavat, voivat pyytää puheenvuoroa osallistuakseen keskusteluun. Komissio, olkaa hyvä. Thank you, very much, uh, uh, Mr. Chairman. Kiitos herra puheenjohtaja. Olen jätteen kierrätysyksikön pääjohtaja ja myöskin uh, sirkulaarisen talouden varapuheenjohtaja. Haluaisin kiittää valiokuntaa siitä, että meidät on kutsuttu näkemysten vaihtoon syöniidistä kaivostoiminnassa. Kuten me kaikki tiedämme, tämä aihe on hyvin kiistanalainen. Vuonna 2000 tapahtui iso tonnittomuus Bajamaaressa. Silloin syöniidiä pääsi veteen tämän onnettomuuden jälkeen ja jotkut jäsenvaltiot tuolloin omaksuivat syanidin käyttöön kaivostoiminnassa kansallista lainsäädäntöä. 2010 parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa ehdotettiin kieltoa, syanidin käytön kieltoa. Nyt keskustelu suunnittelu on edelleen käynnissä, koska on uusia kaivoksia, uusia kaivosprojekteja, joissa käytetään tämän te- tätä teknologiaa ainakin kahdessa jäsenvaltiossa. Taustaksi voisin mainita, että syöniidi syöniidiä käytetään tällä hetkellä useammassakin kaivoksessa Euroopan unionissa, aivan erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja ilmeisestikin pienempiä kaivoksia löytyy Espanjasta. Vuonna 2010 tehtiin tutkimus ja se osoitti, että vaihtoehtoisia tekniikoita syöniidin käyttö käyttöön, ne eivät ole taloudellisesti kannattavia tai ne, niiden riskit ovat ympäristölle aivan yhtä suuret. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos kielletään syanidin käyttö kaivostoiminnassa, se johtaisi siihen, että olemassa olevia kultakaivoksia jouduttaisiin sulkemaan Euroopan unionin alueella tai vaihtoehtoisesti pitäisi käyttää kuljettaa kultamalmi kolmanteen maahan, jossa kultaa kaivettaisiin vähemmän tiukissa olosuhteissa. Komissio on puhunut tästä useaan otteeseen. Me olemme saaneet tästä monta kirjallista kysymystä me olemme käyneet kirjeenvaihtoa parlamentin jäsenten kanssa, mutta haluaisin muistuttaa aivan erityisesti mielin komission jäsen Potocnikin lausunnon huhtikuisesta täysistunnosta. Tässä lausunnossaan hän sanoi, että Euroopan unionissa meillä on kattava säännöstö jonka vaatimukset ovat hyvin tiukkoja kaivostoiminnalle. Meillä on säännöksiä ympäristövaikutusarviointidirektiivissä. Meillä on direktiivi strategisesta ympäristön arvioinnista, meillä on direktiivi teollisuuden päästöistä ja myöskin ympäristövastuista. Näiden lisäksi meillä on erityinen väline, jota käytetään kaivosjätteen hallinnassa. Kaivosjätedirektiivi, sieltä löytyy selkeitä kynnysarvoja syanidille kaivostoiminnassa. Nämä kynnysarvot, ne ovat äärimmäisen vaativia ja jotta voisin antaa teille konkreettisen esimerkin, niin uusien kaivosten kohdalla maksimi syanidipitoisuus, joka sallitaan, on 200 kertaa alhaisempi kuin ne pitoisuudet, jotka Bajamaare onnettomuudessa todettiin käytännössä nämä hyvin tiukat raja-arvot tarkoittavat tarkoittavat sitä, että kaikki kaivosalueet Euroopan unionissa, niiden täytyy kehittää prosesseja, jolla syaniidi hävitetään ennen kuin kaivosjätteestä hankkiudutaan eroon, joka onnettomuustapauksessa saattaisi aiheuttaa aiheuttaa ympäristölle haittaa. Komission jäsen Potocnik mainitsi myöskin täysistuntolausunnossaan sen, että olemassa olevan lainsäädännön noudattamiseen tulisi olla meidän ähm, painopistealueemme ja tällä alueella paljon tapahtuukin. Viime vuonna jäsenvaltiot tekivät kansalliset inventaariot suljetuista tai hylätyistä kaivoksista. Toiseksi me olemme laatimassa suuntaviivoja kaivosjätteet tehdasten tarkastamiseen ja olemme käynnistämässä prosessia, jolla me tulemme tarkastelemaan kaivos lainsäädäntöä, jossa puututaan myöskin syanidiin. Ja viimeiseksi vielä komissio valvoo uusien kultakaivosprojektien kehittämistä, erityisesti Rosamontana-projekti Romaniassa ja Korkoesto Espanjassa. Jos sallitte, niin vielä yhden huomion haluaisin tehdä. Keskustelu syanidista kaivostoiminnassa osoittaa, kuinka tärkeää on pyrkiä kustannustehokkuuteen kullan kierrätys on paras vaihtoehto vastata kullan tarpeeseen. Euroopan unionissa kulta on jalometalli ja sitä voidaan kierrättää ja uudelleen käyttää. Ja kuten tiedätte, tämä onkin tavoitteena direktiivissä. Meillä on nyt vieläkin vaativammat keräystavoitteet kullalle kuin aikaisemmin. Joka tapauksessa komission mielestä kierrätystä ei, sillä ei voida täysin korvata raaka-aineen käyttöä. Kysyntä uusille tuotteille on nousussa ja kierrätystasoissa ei koskaan päästä 100 prosenttiin. Lisäksi on selkeä ero sen kullan määrän välillä, jota tuotetaan Euroopan unionissa, siis vain yksi prosentti maailman kullasta tuotetaan Euroopan unionissa ja kullan kysynnän välillä. Kullan kysyntää on kovaa monellakin eri teollisuuden alalla Euroopan unionissa. Eli meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta kierrätystä ja keräämistä parannettaisiin, mutta pääasiassa edelleen kultaa kaivetaan ja säännöillä varmistetaan se, että kaivokset toimivat ympäristökestävällisellä tavalla ja me uskomme, että olemassa olevalla lainsäädäntökehyksellä Euroopan unionissa ja aivan erityisesti kaivosjätedirektiivin kautta meidän tulisi pyrkiä varmistamaan tämän tavoitteen saavuttaminen. Kiitos. Kiitos paljon. Banki, Antonesko ja Hassi ovat pyytäneet puheenvuoroa. Pystytään banki ensin. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság. Kiitos puheenvuorosta. Tässä tulee esille monia kysymyksiä, jotka tähän teemaan liittyvät. Ehdotin, että valiokuntamme käsittelee tätä erityisen käsit- tärkeää teemaa. Ja teen sen monista syistä. 2007 Euroopan parlamentti hyväksyi lausunnon, jossa vaaditaan sitä, että syönidikaivostoiminta lopetettaisiin. Ja sääntelymuutokset, niitä ei ole tullut. Ja tässä on kyse poliittisesta päätöksestä, joka, jota ei voida odottaa komission puolelta. Komissio pitäisi tehdä ehdotus parlamentille ja Potocnik ja kollegansa olivat, sanoivat selvästi sen, että että kun että tässä ei puhuta pelkästään Rosa Montanasta, vaan muistakin kaivoksista Euroopassa. Rosa Montanan suhteen haluaisin kiinnittää valiokunnan huomioon seuraavaan tietoon. Tässä oli kyse suurimmasta kaivoslaitoksesta Euroopassa – Siellä alkaisi toiminta 2016, se tarkoittaisi käytännössä, että kokonainen vuori häviäisi. Ja 17 vuoden aikana sitten 42 miljoonaa tonnia syöneitä käytettäisiin. Ajatelkaa, hyvät naiset ja herrat, mitä siinä sitten tapahtuu, jos tapahtuu luonnonkatastrofi. Vesi ilman syöniidiakin repisi kaiken mukanaan asutuksia, kuntia, luonnonsuojelualueita, kaiken yksinkertaisesti. Komission edustaja viittasi katastrofiin vuodelta 2000, jolloin koko eläimistö ja kasvisto tuhottiin Tisajoesta. Eli ei ole mitään takeita tässä kaivostoiminnassa siitä, että eläimistö ja kasvisto, luonto voitaisiin suojella. Ja nämä 250 miljoonaa siinä vuori tuhottaisiin. Kyse ei ole Romanian sisäpoliittisesta kysymyksestä. Se koskee useampia jäsenvaltioita, niin kuin niin kuin vuoden 2010 katastrofissakin oli. Romaniassa on paljon jännitteitä, myöskin hallituksen sisällä. Kahden kolmasosan enemmistö on parlamentissa, mutta yhteiskunnasta tuleva paine on kovin suuri, että tätä hanketta ei sallita aloitettavaan. Eli olisimme aloittaneet komissiolta enemmän. Kun Romanian hallitus valmistelee lakiehdotusta, niin komissio olisi voinut ottaa tämän lakiehdotuksen käsittelyyn. Onko, haluaisin tietää, onko komissio käsitellyt asiaa. Tiedämme, että että se vastaa kyllä eurooppalaisia normeja, mutta tässä täytyy kysyä turvallisuusnormien perään, koska tämä on poliittisesti niin tärkeä kysymys. Sen vuoksi pitää kysyä, että miksi Euroopan parlamentille tästä ei tiedotettu miksi tällainen lykkäys? Miksi komissio vuonna 2011 asetusehdotuksen kanssa lähtenyt liikkeelle. Parlamentti on oman kantansa päätöslauselmassaan jo vuonna 2008 on siis hyväksynyt. Ja olisi vielä kysymys komission edustajalle. Onko Komissio on kysynyt, kysynyt asioista niiden maiden hallitukselta, joissa näitä luonnonkatastrofeja on tapahtunut. Oliko ollut esimerkiksi Unkarin hallitukseen yhteyksiä? Nykyään ei ole sellaista teknologiaa, joka voisi korvata syönidin. Esimerkiksi Bulgarian hallitus epäsi luvan kaivoksen aloittamiselle, koska vaihtoehtotekniikan parissa tehdään työtä tällä hetkellä. Ja millä argumenteilla, tai mitä argumentteja on sen puolesta, että tällainen kaivostoiminta voitaisiin alkaa? Tässä on kyse suuresta määrästä kultaa, eikä meillä ole selkeitä sääntöjä, jossa eri kaivokset, että miten voitaisiin osallistua vaihtoehtoisen tekniikkaan. Esimerkiksi Ruotsissa on kaivoksia, jossa kaksi kolmasosaa kokonaiskultamäärästä josta tulee siis tätä jätettä, jota se saadaan, tai sitä saadaan siis elektronisesta jätteestä. Olemme siis 500 miljoonan ihmisen edustajia täällä. Olemme suurin parlamentti. Sen vuoksi emme voi hyväksyä, että komissio huolimatta Euroopan parlamentin päätöslaselmasta ei käsittele asiaa. Emmekä voi hyväksyä, että tällainen teema niin sitten sisäpoliittisten konfliktien vuosia jäisi käsittelemättä. Odotan komissilta vastausta. Kiitos paljon, kollega Tabadji. Kiitos paljon. Puheenjohtaja, olen täysin samaa mieltä kollega Bankin kanssa. Tuen todella tätä aloitetta. Kyse on kiistasta ja keskustelusta – Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välillä. Komissio on jo vuosia jättänyt huomiotta Euroopan parlamentin viittaukset päätöslausemiimme. Minä olen ollut mukana laatimassa päätöslauselmaa kahden kolmasosan enemmistöllä se hyväksyttiin ja siksi pyytäisin – että meidän valiokuntamme ja te, herra puheenjohtaja, henkilökohtaisesti voisitte kirjoittaa nyt kirjeen Euroopan komission suuntaan, koska kyse on tässä todella aiheesta, jolla voi olla valtavat kielteiset vaikutukset. Romanian on lähdettävä tietojen keruun matkalle. Siellä on katsottava olosuhteita. Haluaisin viitata muutamaan seikkaan tässä yhteydessä – syaniditeknologiassa on myös erilaisia vaihtoehtoja. Miksi Romanian hallitus ei vaadi suljetun järjestelmän käyttöä, jota käytetään jo nyt Suomessa ja Ruotsissa. Se jo olisi melko hyvä takuu, jos tämä kaivos kuitenkin halutaan avata. Miksi ette siis nyt valitse tätä järjestelmää? Suljettu järjestelmä, sen teknologia on olemassa, se voisi tuoda lisämahdollisuuksia tässä. Tämä olisi nyt Romanian hallituksen tehtävä. Toinen on vastuu ympäristökatastrofien varalta. Jos nyt syntyisi jonkinlainen ympäristökatastrofi, niin ei ole minkälaisia takuita siitä – että lähdetään korjaus- tai parannuspuhdistustoimiin. Me voimme hyvin muistaa, mitä Unkarissa tapahtui, kun tätä punaista lietettä levisi kaikkialle. Tuhoa syntyi nelinkertaisesti sen edestä, minkä arvoinen yritys oli. Miksi Romanian hallitus ei siis vaadi tällaisen vastuuvakuutuksen hankkimista. 25 miljoonaa dollaria. Tämä ei ole mitenkään nyt suhteessa siihen, miten suurista investoinneista on kyse. Kolmanneksi haluaisin pyytää, että komissio vaatisi Romanian hallitukselta lisäselityksiä siihen, miksi ei ole syntynyt minkäänlaisia tutkimuksia tähän päivään mennessä, joissa käsiteltäisiin riskejä ja mahdollisia katastrofeja. Minä haluaisin ehdottaa, että todella kiinnitettäisiin huomio näihin kolmeen tekijään ja Romanian hallituksen ja Euroopan komission pitäisi pyrkiä yhdessä vastaamaan näihin kysymyksiin, koska nämä kysymykset aiheuttavat huolta myös valtioissa. Herra puheenjohtaja, minä siis pyytäisin nyt, että pyrkisimme saamaan komission tutkimaan tätä kysymystä tarkkaan, antamaan kunnollisen sisällöllisen vastauksen eikä piilotella oikeussäädösten taakse. Pitäisi tutkia konkreettista tapausta ja siihen liittyviä ekologisia riskejä. Kiitos paljon, kollega Antonescu domnule președinte uh, cu siguranță este un subiect foarte fierbinte și un subiect... Kiitos. Tietenkin tämä on kovin kuuma peruna ja tietenkin asia, josta meidän valiokunnan tuleekin keskustella. On hyvin harvoja yksityisiä aloitteita, joita kohtaan on enemmän hyökätty kuin Rosia Montana-projekti Voitte helposti kuvitella, että tämä on Romanian kannalta tärkeä projekti. Se on saanut aikaan yhteiskunnallisia jännitteitä. Sitä on vastustettu kovasti eri tahoilta. Monet ihmiset vastustavat suunnitelmaa, yksityiset ihmiset ja instituutiot ja mitä tähän keskusteluun tulee, niin sanoisin, että kysymysmerkkejä on vielä kovin paljon. Tässä ei ole kysymys siitä, käytetäänkö syanidia vai ei projektin laajuus ja muut tekniikat, joita käytetään, ne on myöskin asetettu kyseenalaiseksi. Ympäristötakuiden taso, joita investoijat ovat tarjonneet, tämäkin oli kiistanalainen asia hyvien käytänteiden käyttö tai se, että niitä ei käytettäisi kullankaivannassa, se oli myöskin lisäasia. Meidän ei tulisi unohtaa sitä, että projektissa on kysymys siitä, että 3700 ihmistä joutuvat muuttamaan. 16 kylää täytyy tyhjentää projektin tieltä ja näistä 70 kolmeen vaikutukset olisivat hyvinkin suuria. Myöskin Rosia Montanan maisemaan tällä on suuria vaikutuksia huolimatta investoijien vakuutuksista sen suhteen, että he tulevat pitämään haitat minimissä, niin asiantuntijat sanovat, että on melkein mahdotonta, että ympäristöön ja maisemaan ei olisi huomattavia vaikutuksia. Ja tästä syystä minun mielestäni tämän päivän keskustelussa me keskustelemme siitä ympäristön kannalta, mutta se on myöskin relevanttia keskustelua sen kehitysmallin kannalta, jota me haluamme Euro Euroopassa kehittää. En haluaisi jättää keskustelun ulkopuolelle investointitarpeita, sitä kuinka tärkeää on saada taloudellisia investointeja ja harjoittaa kaivostoimintaa, mutta minun mielestäni tämä täytyy tehdä kestävällä tavalla. Me emme voi jättää huomiota alueella asuvien ihmisten huonoa taloudellista tilannetta. Eli kaikki täytyy asettaa vaakakuppiin. Komission kannalta tilanne on selvä. On ympäristöstandardeja, joita täytyy noudattaa, on säännöksiä, joita täytyy noudattaa. Ja tähän halusinkin nimenomaisesti viitata, koska haluaisin kertoa kollegoille, että se tapa, jolla Romanian hallitus päätti mainostaa projektia on lain kautta. Hallitus ei siis ottanut minkäänlaista vastuuta poliittisista syistä. Hallitus ei halunnut riskeerata omaa poliittista pääomaansa tämän projektin takia, koska kansalaisyhteisö vastustaa sitä. Eli hallitus päätti lähettää lain parlamentin käsiteltäväksi, vaikka osa hallituksesta, siis ympäristöministeriö, ei antanut sille hyväksyntäänsä. Eli laki lähetettiin parlamenttiin hyväksyntää varten ilman, että ympäristöministeriö oli asiasta samaa mieltä. Niin tavallaan koetettiin tukkia tietyt porsaanreijät, joita projektista löytyy. Ja tietenkin hallitus yritti sälyttää vastuun muille. Oikeusministeriöltä pyydettiin myöskin mielipidettä projektista. Ja tässä tuomittiin koko projekti, koska tätä pidetään jopa perustuslain vastaisena koska tässähän on kysymys siitä, että toimilupaa jatketaan 20 vuodella ja tämä on laitonta. Nämä kaikki asiat tulisi komissiossa ottaa huomioon silloin, kun komissio tekee arvioita Rosia Montanan tilannetta. Koska ollaanpa rehellisiä, tämähän on syy siihen, miksi tämä keskustelu tänään käydään. Rosia Montanan projekti ja siihen liittyvät kiistanalaisuudet ovat johtaneet tämän päiväisen keskusteluun. Kiitos paljon Satu Hassi. Thank you very much. Um, I fully agree with... Kiitos. Olen täysin samaa mieltä unkarlaisten kollegoini kanssa ja olen samaa mieltä siitä, kuinka suuri pettymys pettymys on se, että komissio ei noudattanut sitä, mitä parlamentti kolme vuotta sitten pyysi, toisin sanoen, että syöniinin käyttö kaivostoiminnassa kiellettäisiin haluaisin esittää kolme spesifistä kysymystä liittyen Rosia Montana-projektiin. Ensinnäkin, onko komissio todellakin sitä mieltä, että siellä käytetään parhaita käytettävissä olevia tekniikoita? Toiseksi, onko komissio sitä mieltä, että nämä rikastusjätepadot ovat turvallisia? Haluaisin muistuttaa siitä traagisesta onnettomuudesta pari vuoden takaa Unkarissa punalietekatastrofi. Yksi asia, joka tästä onnettomuudesta opittiin, oli se, että ympäristövaikutusarvioinnin riittävyys on avainasemassa ja minun ymmärtämykseni on, että eh, Unkarissa ympäristötarkastukset eivät ole riittävällä tasolla. Eli onko komissio vakuuttunut siitä, että Rosia Montanan tapauksessa ympäristötarkistukset eh, liittyen koko tähän projektiin mukaan lukien eh, rikastusjätepadot ovat riittävällä tasolla? Ja sitten muutamia kommentteja. Ensinnäkin on lähtökohtaisesti ristiriitaista puhua samaan aikaan parhaista käytössä olevista teknologiasta ja sitten annetaan oikeutusta vain yhdelle teknologialle, syönidin käytölle – koska sanotaan, että se on kustannustehokkain. Kustannustehokkuus on yksi asia ja paras käytettävissä oleva teknologia on asia erikseen. Eli jos vaihtoehdot ovat vähemmän turvallisia, se on relevantti pointti. Mutta kustannus on asia erikseen jos on olemassa tekniikka, joka ei ole laajannut, levinnyt laajalle, mutta on kuitenkin turvallisempi ja tietyssä mielessä ehkä kalliimpi, ja siitä voisi tulla edullisempi, jos sitä käytettäisiin laajemmin. Ja me tiedämme ympäristöinnovaation historiasta. Meillä on monia esimerkkejä tällaisista tapauksista. en ole tyytyväinen siihen argumenttiin, jonka mukaan syöneiden käyttöä oikeutetaan sillä, että syöneiden käyttö on kustannustehokkainta. Ja sitten toinen kommenttini liittyy syöniidin koostumukseen. Kaivosjätedirektiivin mukaisesti toukokuusta, tämän vuoden toukokuusta lähtien suurin syanidin pitoisuus jätevedessä on 25 ppm. Grammoina litraan tämä tarkoittaa 25 milligrammaa litrassa. Muistio, jonka olemme saaneet Envin sihteeristöltä, siellä puhutaan 20 mikrogrammasta litrassa tämä olisi se raja, jonka, joka, jonka ylityttyä kalat ja muut eläimet saattavat kuolla. Eli jätevesidirektiivissä on luvattu yli tuhatkertainen määrä kuin se, millä kaloja alkaa kuolla. Minun mielestäni tämä ei kuulosta kovin hyvältä. Ja kolmas kommenttini Eilen tajusin, että Suomea Romanian pääministeri on käyttänyt Suomea kampanjassaan syanidin käytön puolesta. Kollegani pyydän anteeksi musta aukko, unohdin nimesi, siis Jaba, sinä viittasit puheenvuorossasi suljettuihin prosesseihin Suomessa. Kanadalainen kaivosyhtiö Agnigo Eagle, jolla on kaivos Pohjois-Suomessa, Lapissa, Kittilässä, siellä kampanjoidaan parlamentin kolmen vuoden takaista päätöslauselmaa vastaan ja he sanovat, että kyseessä on suljettu prosessi, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Tämän jälkeen on ollut ainakin yksi tapaus, jolloin syaniidin sallittu arvo on ylitetty – ja sielläkin on jätevesilampi tämän äh, teollis- teollisuuslaitoksen kaivoksen vieressä. Ympäristöviranomaiset sanovat, että mittaukset, joita alueella on suoritettu, ne eivät ole riittäviä, jotta voitaisiin valvoa, mitä pohjavedelle tapahtuu, eivätkä ne ole riittäviä, jotta voitaisiin valvoa riskejä, joita kaloille tästä aiheutuu. Ja minun tietääkseni ei ole mitään virallista tietoa kuolleista kaloista, mutta paikalliset paikalliset asukkaat ovat huomanneet kuoleita kaloja joessa kaivoksen läheisyydessä. Eli minä en olisi samaa mieltä siitä, että Suomi on fantastinen esimerkki siitä, miten syanidia voidaan käyttää käyttää ympäristöystävällisellä tavalla. Ja tietyissä muissakin kaivoksissa on ollut suuria onnettomuuksia, ei syöniiden kanssa, vaan sen kanssa, että padot ja lammet ratkeavat. Esimerkiksi rikkiä on päässyt tällä tavalla, rikkisuoloja on, ja muita raskasmetalleja on päässyt ympäristöön ja tänään suomalaiset ainakin ymmärtävät hyvin selvästi sen, että kaivokseen liittyy riskejä. Ja sitten loppukommenttini olisi se, että ympäristökomission jäsen Potocnik on puhunut paljon positiiviseen tapaan resurssitehokkuudesta. Ja minun mielestäni, jos hän olisi vakavissaan resurssitehokkuuden suhteen, niin hän vaatisi enemmän äh, elektronisen jätteen kierrätystä, jossa äh, tonni kännyköitä, sieltä löytyy 50 kertaa enemmän kultaa kuin tavallisesta malmista tämän päivän kultakaivoksissa. Eli jos me olisimme tehokkaampia siinä, että keräisimme elektronista jätettä, tarvitsisimme vähemmän kaivoksia minä haluaisin kehittää kaupunki, tavallaan kaupunkimaista kaivostoimintaa keräämällä jätettä. Ja toivoisin, että komissio ja komission jäsen Potocnik vaatisivat paljon voimallisemmin konkreettisia toimia tällä alueella. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos paljon. Seuraavana kollega Tökes. Tisztelt kollégák, tisztelt elnök úr! Hyvät kollegat, puheenjohtaja! Olen onkarilainen Romaniasta. Se tarkoittaa, että molemmilta puolilta olen kosketettuna tässä asiassa molemmista kansoista. Silloin Taisjoki, kun saastui, niin tuli Unkarin Romaniasta se saaste. Ja myös Rosa Montanan äh, tapauksessa Romanian luonto kärsi, mutta myös Taisin alue, myöskin naapurivaltioissa olisi siis kosketettuna. Sen vuoksi voin sanoa, että tämä on yhteinen alueellinen asia keskisen Euroopan itäosissa. Sen vuoksi olen Unkarin kollegoiden kanssa täysin solidaarinen kuin myös niiden kymmenien tuhansien, jotka jo Romaniassa nyt ovat osoittaneet mieltään niin kuukauden ajan ja ovat protestoineet. Henkilökohtaisesti olen myös mukana Klusissa. Siellä oli tuhansia ottamassa osaa mielenosoituksiin. Enimmäkseen ihmisiä osallistuivat. Kyse oli siviilivastuusta, kansalaisvastuusta. Haluatteko suolia luontoanne? Mielestäni komission edustaja ei vastannut tähän peruskysymykseen. Se nimittäin kuuluu, onko se sen arvoista, tai onko mitään arvoa sillä, jos Euroopan parlamentti on 80 prosentin enemmistöllä päättänyt pääsylauselmasta, vai onko sillä mitään arvoa? Jos ei, no pitääkö meidän sitten esittää demokratiaa? Kollega Pankki tähän jo viittasi. Me edustamme 500 miljoonaa ihmistä. Ja jos sitten siitä huolimatta ei oteta huomioon sitä, kun teemme legitiimin päätöksen, niin sitten meidän ei tarvitse vaivautua sellaiseen. Pitäisi sanoa suoraan. Mutta suoraan sanottuna kyse ei ole herra Potocnikista, hän on vain komission yksi jäsen. Luulen, että siellä on laajempia intressejä takana piilossa. Koko komission täytyy kantaa vastuuta, koko komission pitäisi ottaa asia vakavasti. myöskin Romaniassa demokratia vähän ontuu. On jo melkein koomista, miten, mitä Romaniassa nyt on tapahtunut elokuusta lähtien tämän lakiehdotuksen kanssa, joka on perustuslain vastainen. Antonescu ja muut johtavat henkilöt siellä syyttelevät toisiaan, sysevät vastuuta toisilleen ja joka päivä sieltä melkein tulee sokeravia tietoja ja uutisia. Hallitus ei ota perustuslakia huomioon, koko lakiehdotus. Se on joutunut puolueiden välisen kamppailun kohteeksi. On manipulointia. Ministeri Blumhan oli 2010 vielä meidän joukossamme. Hän äänesti meidän kanssamme. Hän äänesti syönidin käyttöä vastaan. Ja nyt hän on yhtäkkiä toisella puolella. Herra Potocnik siteerasi väestön ylivoimaista enemmistöä Romaniassa, joka olisi avaamisen puolella, kaivoksen avaamisen puolella. Ja mitä, mistä haluaisin vielä kertoa, hyvät naiset ja herrat, on tunnettua, että euroskeptismi valtaa alaa. Kyse on Euroopan uskottavuudesta nyt kriisin yhteydessä. Uskokaa minua. Romaniassa, kuten myös Unkarissa, tämän uskottavuuden kanssa on vähän huonoa. Eikä pelkästään siellä. Euroopan unionin uskottavuus asetetaan kyseenalaiseksi. Jos tämä demokratia vastainen ylenkatsova asenne jatkuu, voisi puhua vielä monista asioista. Kreikassa esimerkiksi oli, siellä pidettiin kuuleminen, tai Espanjassa. Sinne tuli kansalaisia, jotka protestoivat, vastustivat myöskin Elka Minossa nähtiin. Mihin tällainen kaivostoiminta johtaa? Chernobyl, Fukushima, niin siis niistä nyt en halua puhuakaan tässä yhteydessä. kaksi prosenttia oli enemmistö aikanaan äänestyksessä ja sen mukaan nyt sitten pitäisi valiokuntammekin ottaa kantaa. Ja sitä vastaavasti sitten valiokunnan pitäisi nyt sitten komissiota kohtaan äh, esittää toiveensa. Kiitoksia. Niin, kiitos paljon. Näemme paljon uusia kollegoita täällä ja nyt kollega, joka on käsitellyt tätä aihetta ja pidempään, kollega Krista Klaas. Kiitos paljon. Muistot palaavat täällä mieleen Rosiamman tänään. Muistan oikein hyvin, kun olin esittelijä kaivosjäte direktiivin osalta vuonna 2006. Silloin kävimme Rosia Montanassa ja annamme lupauksen silloin, lupasimme saada eurooppalaisen direktiivin kaivosteollisuuden osalta hyväksytyksiä, että Romania Euroopan unionin jäsenvaltiona joutuisi noudattamaan tätä direktiiviä. Muistan oikein hyvin tämän lupauksen. Olen en ainoastaan yllättynyt, vaan todella ällistynyt. Miten komissio voi tänään sanoa noin, että tarvitsemme raaka-aineita, tarvitsemme No, eräinen aihe, kultaa kaikki haluavat, mutta ei sitä ihan tarvita. Ei tämä ole nyt ihan niin helposti saada löydettyä kultaa sieltä. Siinä puututaan luontoon, hurjalla tapaa, enkä tiedä, miten kaivostekniikan mullistukset halutaan luoda ympäristöystävälliseksi, estää ympäristötuhot. Eikä voida ajatella, että haluamme kultaa niin kipeästi, että tuhottaan pohjavedet ja niin edelleen. Kyllä direktiivissä on selkeät suuntaviivat. Ensinnäkin ei saa aiheuttaa ympäristötuhoja. Varovaisuusperiaatetta pitää noudattaa, että palautetaan, jälleen rakennetaan alue entisellään mahdollisuuksien mukaan. Antonescu kollegahan myös puhui siitä, miten moninainen tämä lähtökohta on, niin on muistettava, että Romanian hallitus on myynyt tämän alueen kanadalaiselle yritykselle. Mutta kanadalaisen yrityksen pitäisi nyt noudattaa Euroopan lainsäädäntöä. Ehkä komission edustaja voisi selkeästi nyt vastata kysymykseen. Täyttääkö Rosia Montanan aloite nyt eurooppalaisen direktiivin, kaivosdirektiivin sääntöjä? Haluaisin ihan selkeän vastauksen tähän ilman mitään komission tulkintaa mekin olemme luvautuneet johonkin tässä Euroopan parlamenttina. Kiitos. Viimeisenä puhujana edustaja Sokor. Köszönöm szépen, elnök úr, egyike vagyok azoknak, akik a biztos úrnak is. Kiitos puheenjohtaja. Olen yksi niistä, joka on lähettänyt kirjeen komission jäsenelle ja olin myös äänestyksessä mukana aikanaan. Fukushima ja Japani eivät kuuluu Euroopan unioniin ja siitä huolimatta myöskin me olemme kosketettuja sikäläisistä ongelmista. Silti komissio odottaa esimerkiksi romaaniasiassa Ranskassa, ennen kuin tulee skandaali, ja sitten vasta se reagoi vähemmistökysymyksissä. Komissio toteuttaa samaa strategiaa, ja ilmeisestikin myös kaivosasioissa. Odotetaan ennen kuin tulee seuraava katastrofi ja sitten vasta komissio näkee olevansa valmis vastaamaan kysymyksiimme. Paljon kiitoksia. Komissio saa lopuksi vielä puheenvuoron. Täällä oli useita kysymyksiä teille. Teillä on nyt mahdollisuus vastata kaikkiin kysymyksiin ja kommentteihin. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä olennaisimmat kysymykset, eh, joita Banki ja Tabachi esittivät. Viivästykset eh, parlamentin päätöslauselman eh, noudattamisessa. Meidän näkökulmastamme mitään viivästystä ei ole tapahtunut. Komissio on tehnyt näkökantansa selväksi tässä asiassa. Pyrin toistamaan sen tänään. Komission jäsen Potocnik on selittänyt sen aikaisemmin suullisesti ja kirjallisesti. Ja meidän linjamme on selvä. On direktiivi, kaivosjätedirektiivi, joka ei ole liian vanha – se on direktiivi, joka hyväksyttiin yhteispäätösmenettelyssä yhteistyössä neuvoston ja parlamentin kanssa. Siinä valittiin tietty lähestymistapa. Tässä lähestymistavassa on kysymys siitä, että asetetaan selkeät vaatimukset, jotta varmistetaan se, että kaivannaisjäte käsitellään turvallisella tavalla Euroopan unionin alueella. Sieltä löytyvät selkeät vaatimukset siihen, miten jätelaatuksia voidaan rakentaa, miten niitä tulee ylläpitää, on onnettomuuden ehkäisypolitiikkaa koskien laitoksia, joissa käsitellään myrkyllisiä aineita. Sieltä löytyy vaatimuksia myöskin rajat ylittäviin vaikutuksiin, jos sellaiset ovat mahdollisuuksia ja myöskin siellä mainitaan kansalaisille tiedottaminen asioista avoimella tavalla. Ja sieltä löytyy ovat myöskin vaatimuksia laitosten sulkemisen suhteen. Ja siellä puhutaan myöskin taloudellista takuista jokaista kaivosta kohden ennen kuin kaivos aloittaa toimintansa. Eli tämä oli se valinta, jonka yhteislainsäätäjät tekivät. Tämän myötä hyväksyttiin se, että syanidia käytetään kaivostoiminnassa, kullan kaivamisessa, jos kaikki nämä ehdot täyttyivät. Ja tämä on juuri se syy, ja toistan vielä kerran sen, että on olemassa selkeät säännökset syanidin pitoisuuksista. Jos yhteislainsäätäjä on ollut, olisi ollut sitä mieltä, että tätä teknologiaa ei voitaisi käyttää, niin silloin se olisi tullut ottaa huomioon kaivannaisjätedirektiivissä. Sitten pitoisuudet ja pitoisuuksien rajat syöniidin kohdalla. Tämä myöskin on valinta, jonka yhteislainsäätäjät tekivät he turvautuivat lainsäädäntötekniikkaan, joka ei ole poikkeuksellista. Eli vaatimuksia tiukennetaan pikkuhiljaa direktiivin kautta. Ja on totta, että tällä hetkellä olemassa oleville kaivoksille pitoisuusraja on 25 ppm olemassa oleville kaivoksille tämä pitoisuusraja tulee olemaan 10 ppm toukokuussa 2018 ja uusille, uusille kaivoksille, kuten jo johdantopuheenvuorossani sanoin, silloin pitoisuusraja on jo 10 ppm. Sitten kysymykset Roa Hassilta ja Antoneskulta ja Klaasilta. Ne liittyvät Rosia Montana-projektiin. Ehkä minun tulisi vain mainita asia, jonka jo tiedätte. toimivaltuudet antaa lupa kaivostoiminnalle, tämä valta kuuluu kansallisille viranomaisille. Komissio voi ainoastaan tarkistaa, täyttyvätkö ne vaatimukset, joita uudessa lainsäädännössä on asetettu, onko niitä noudatettu, ja näin me teemmekin. Me olemme pyytäneet tietoa Romanian viranomaisilta – pilottihankkeen kautta, EU-pilot-hankkeen kautta. Tätä projektia ei ole vielä hyväksytty, mutta me keräämme jo nyt tietoa nimenomaan tarkistaaksemme, täyttyvätkö kaivosjätedirektiivin vaatimukset. Pyyntö on lähetetty Romaniaan. Me emme ole vielä saaneet sieltä vastausta, eli pahoin pelkään, että tällä hetkellä eh, en voi antaa teille lopullista arviota niin siitä, noudattaako, tässä projektissa annettua lainsäädäntöä. Sitten paras käytettävissä oleva teknologia No, kuten jo mainitsin, meillä on tutkimus ja oikein mielelläni toimitan sen teille. Lähetän teille linkin tai toimitan teille kopion siitä, koska mm, tämä löytyy kyllä meidän nettisivustoltammekin. Alustuspuheenvuorossani mainitsin jo, että tutkimus tehtiin vuonna 2010 ja että siinä sanotaan ensinnäkin, että vaihtoehdot syöniidin käytölle kullankaivannassa eivät ole taloudellisesti kestäviä, mutta siinä myöskin sanotaan, että vaihtoehdot saattavat olla jopa pahempia ympäristön kannalta. Niin, tämän myötä olen uskoakseni vastannut annettuihin kysymyksiin, tai ainakin pääasiallisiin kohtiin, joita tässä keskustelussa otettiin esille. Suurkiitokset. Me varmistamme sen, että valiokunnan jäsenet saavat kopion tästä tutkimuksesta joka on tehty syöniidin käytöstä kaivostoiminnassa. Kiitos. Paljon kiitoksia komissiolle. Näin pääsimme keskustelun loppuun. Toivotan kaikille kollegoille mukavaa iltaa. Kokoudumme huomenna kello 10. Koordinaattorit taas kokoontuvat jo kello yhdeksältä, mutta muuten valiokunnan kokous jatkuu huomenna kello kymmeneltä. ECDCn johtaja Sprengerin tapaamisen kanssa ja sitten komission jäsenen kanssa. Huomennakin siis mielenkiintoinen ohjelma. Mukavaa iltaa.